Hei. Terve taas. Voisitteko istuutua ja ottaa esille äänestyskortit? Näin voisimme aloittaa iltapäivän osion. Jos olette valmiita, niin äänestämme ensin ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä uudelleen laadittu. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta va- vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan numero neljä. Tässä on nyt eri kokoonpano kuin aamulla, eli pitää muutama kerta tarkistuttaa, että tiedetään mikä tilanne on. Äänestys päättyy ja hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 ja 41 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää Alde ei äänestänyt puolesta. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 47 äänestys siis alkaa. Mutta SD ja EPP olivat sitä vastaan. Äänestys päättyy ja hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän Tähän on suullinen tarkistus, joka on toimitettu teille. Vastustaako joku, joku tätä suullista tarkistusta? Täällä on viisi tai kuusi, seitsemän henkeä sitä vastaan, eli suullista äänestystä ei, suullista tarkoituksesta ei voida tehdä äänestystä. Ja kuka nyt siis puoltaa ilman sitä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkastus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta haluatte tarkistuttaa 13, mikä siinä – Minäkään en ole täysin varma. Olen aika väsynyt. Äänestys alkaa. Eli EPP ja SD kyllä äänestivät vastaan. Eli todellakin hylätty. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, 18 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi puolesta, ei ykkösestä äänestettiin, ei kun 19. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta tarkistetaan 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. And it's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. We vote on uh, the directive on promotion of clean... Ja sitten seuraavana kohtana puhtaan energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen. Ensiksi kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1,50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1,51 ja 1,52 ja tran 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 28 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Osa kaksi Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 ja trankalunta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päästään sivulle 12. Näin minulle sanotaan kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 40 puolesta. Tran 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 241. Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 41 ja 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 ja 249 puolesta vastaan Hyväksytty 250. Ei, tämä raukea. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 vai eikö? Raukeako sekin? Siitä on äänestettävä 252. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sivulle 18. Kaksisataakahdeksankymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kahdeksan yksi pitää tarkistaa, niinkö? Hyvä. Äänestys alkaa. 281. Ai hyväksytty, niinkö? No mitäs minä sanoin? Minua kyllä on autettava. Kaikkihan äänestivät paitsi ECR. Eli en minä tätä tahallaan tehnyt. No hyvä. Menenkö vähän liian nopeasti, että ehdi ehkä nostamaan kättä. Tran 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 287 ja 288 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. I'm just asking. Niin miksi täällä tuli erilainen äänestys? Ivo, ihan tarka, tahallaanko? Ryhmä sanoi, että vastaan. Katselette hän, tehän katselee sitten teitä. No niin, siis hyväksytty. Edustaja Liise, voisitteko kertoa, miten ryhmä pitää äänestää? Sillä en minä muuten sitä näe, jos siellä on erilaisia merkkejä. Kompromissi kuusi puolesta. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, Tarkistetaan kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Anteeksi pientä sekannusta täälläkin. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tässä on taas eri kokoonpano. Äänestys päättyy. Hylätty. No niin, eli nyt siis lisää töitä meille, lisää tarkistuksia. Kaksi yhdeksän yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kahdeksan yhdeksän. kompromissi raukeaa. Siis jos 7, 5 tai 6 hyväksytään ja 6 hyväksyttiin, eikö niin? Kompromissi 6. Olette aivan oikeassa. Hyvää työtä, Renata. Eli tämä nyt otetaan huomioon, mennään sivulle 26. Joku voi esittää vastalauseen, jos haluaa. 34 ja 35 puolesta. Puolesta tyhjää, anteeksi, vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. 38 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 4 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hyväksytty siis. Ei kun tämä hyväksytään, sitten se, nämä raukeavat. Tran 4, 1, Tran 4 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51, 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Enpä nähnyt koen äänestystä. Tran seitsemän puolesta hyväksytty. Tran viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 ja Tran kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 9 osa 1 puolesta, ei kun tämä raukeaa. Osa 2, Tran 9 osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 13 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69. Haluatteko tarkistaa? 67. No niin, tarkistetaan. Eli on eli myönteinen, eli hylätty. Itse asiassa minä en nähnyt goen nostavan kättä. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 1 ja 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Raukeako se vai? Ai, se on saman sisältöinen, se oli siellä toisella sivulla. 74. Seitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. It is adopted. Hyväksytty. 78 osa 1 puolesta. 78 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 osa 2 puolesta. Eikö se raukeaa? 79 osa 1 raukeaa. Ei se raukeakaan. 79 osa 1 puolesta vastaan tyhjää Oho, tarkistetaan. It's a cross close. It is adopted. Hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta on tyhjää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 Amendment 3, who is in favor? Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Kolmon raukeaa. We move to amendment 4 and 92, apparently. Ja sitten kohtaan 4 ja 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 16 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys. Ah. But you know Alde that you voted against. Mutta Alde kai tiedätte, että äänestitte vastaan. Tran 16. Äänestys päättyy hyväksytty. Mutta olen ihan varma, että äänestitte sitä vastaan. No niin. neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 raukeaa. Tran 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uh, it's closed. Päättyy. Ja kuten näette, se on hylätty. Tämä on kolmas kerta, joku on tällainen tulos. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 105 puolesta vastaan tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ran 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä on 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 20 raukeaa. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 ja 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 ja 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 Kymppihän hyväksyttiin. Eli tämä raukeaa. 126 ja 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ran 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140, 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 Vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Mutta vihreät te olette puolesta. Äänestys päättyy. Näinkin hyväksytty. No hyvä. 149 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tran 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Okay, now we... Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen seuraavana. Akri 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8 ja Akri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Juuri neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 juuri 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Juuri kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Akri 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 12 puolesta vastaan tyhjää. ST jäi. Eli juuri 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 53 ja juuri 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksyt 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. akri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 61 Agri 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juuri 22 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 akri 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 ja akri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juri 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 71 tähän suullinen tarkistus vihreiltä. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, eli äänestämme tarkistuksen 71 sinä mukana suullinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juri 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Juri 30 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23, 73 Juri 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 74 Juri 32 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 33 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tarkistamme. 24. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juuri 35 puolesta vastaan tyhjää. Ja epäselväksi tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Juuri 36 puolesta. Kolmekymmentäviisi sitä äänestettiin, nyt 36 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 77 Akli 21 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 ja 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Juri 38 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 27 ja Akri 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Alde. Puolesta hyväksytty. 79 ja juuri 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentä juuri yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Juuri yksi. Kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 ja Akri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38 ja juuri kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. akri viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme sähköisesti loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. COP24 ähm, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kaksi, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Tässä oli ihan selvä ero, ainakin kaksi ryhmää vastaan.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 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi nolla kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 104 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 102 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. 110 puolesta, vastaan tyhjä Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 3, 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 3, 3 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vitre 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Deven tarkistukset ja sitten kappaleittain mennään. Kappale yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Jäi vähän epäselväksi, tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale viisi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kahdessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme osan kaksi. hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti osan kaksi. Näyttäkää kunnolla, nostakaa kunnolla käsi ylös, niin näen paremmin täältä. Hyväksytty. Kymmenen puolesta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 hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Deven tarkistukset, johdanson kappale A puolesta vastaan EPP puolesta vai vastaan? Hyväksytty näin ollen. Kyllä se lasketaan. B puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. C puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. D puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. E puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. F puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. I puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten J puolesta vastaan. Oliko joku täällä vastaan? Tarkistetaan J. päättyy ja se on hyväksytty. Nyt sitten loppu, äänestys. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tänään on paljon äänestyksiä vielä tässä jäljellä. puiteohjelma tutkimuksesta ja innovoinnista, osallistumisen ja tulosten levittämisen sääntöjen osalta 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tähän suullinen vihreiden tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, äänestämme tästä 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty hylätty. 205, sama tilanne vihreiltä. Suullinen tarkistus, vastustaako joku äänestämme näistä? 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Page 11. Sivu 11. Compromise 8. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sivu 13, 183 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 185 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 192 puolesta vastaan puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Koneäänestys 195. And it's closed. And it is a... Hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 203 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 213 puol- ja 214 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puol- puolesta vastaan, vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2.19 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2.20 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 26 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 223 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjä, tarkistamme 27. Äänestys päättyy. Hylätty. 225 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 226 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 227 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2.30 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 231 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 234 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 235 puolesta, vastaan tyhjiä, tarkistamme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 240 ja 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi, neljä, viisi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjä. En saanut selvä. 39 puolesta, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty. 56 puolesta vastaan. Onko EPP vastaan? Ei hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 59 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan 52 puolesta, 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viimeinen sivu. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä päätöksestä, jolla... Vai äänestämmekö? Tästä horisont, Euroopan horisontti ohjelman täytäntöönpanosta numero 19. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten mennään sivulle neljä. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 90 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 95 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus tarkistuksen 107. Vastustaako joku sitä? Ei. Sitten äänestämme tästä yhdessä. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 111, ei, se raukeaa. 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompressi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 136 puolesta vastaan, vai raukeako tämä? Tämä raukeaa. 18. Seuraavalla sivulla. Puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 158 puolesta vastaan ty- tarkistamme. Hyväksytty, kiitoksia. 27 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 161 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 16 Kolme ja neljä puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 31 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 166 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 167 puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty 168 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 169 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 170 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 172 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty 173 puolesta vastaan tyhjä hy- hylätty 174 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 180 puolesta vastaan, vastaan. EPP on puolesta eli hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 9 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 186 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty, 187 puolesta, vastaan tyhjä hylätty, 188 puolesta, vastaan tyhjä hylätty, 189 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 1,90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1,91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1,92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1,93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1,94 puolesta vastaan tarkistamme. hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kiitoksia. 195 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 197 puolesta vastaan vastaan tyhjiä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä. Alde puolesta hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 201 ja 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 210 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 211 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 212 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 2.13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2.14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 217, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjä. Enpä tiedä. Puolesta 227. No hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 229 puolesta vastaan, tyhjä, hyvä, hylätty. 2.30 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 2.31 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 2.32 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 57 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa. we have... Yeah, because you have to um, guess what they are doing. I think it's closed. It's closed, yeah. And it is adopted. Hyväksytty. I appreciate the part with the compromises very much. Todella arvostan näitä kompromisseja suuresti. Seuraavaksi menemme äänestämään neuvoston päätöksestä Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä. Tarkistus yksi puolesta. Hetkinen, tarkistetaanpa tämä koneellisesti saman tien äänestys alkaa. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mm. Sitten näin muutettuna tästä äh, luonnoksesta. Äh, Äänestys alkaa. And it is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. Now we vote on the proposal for a council decision. Seuraavaksi neuvoston päätös Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuuden sopimuksen tekemisestä ja tarkistus yksi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 tyhjä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta 12 puolesta vastaan hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 15 puolesta, 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy kohta nyt. And it is rejected. Now we... Hylätty. Sitten äänestämme EUn, Kolumbian ja Perun kauppasopimuksesta tarkistus yksi. Aha, tämä on vedetty pois sitten. Kaksi puolesta vastaan tyhjä Hylätty kolme puolesta vastaan tyhjä. Hylätty neljä puolesta vastaan tyhjä. Hylätty neljä, viisi puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kuusi puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjä. Hylätty mm, seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjä. Hylätty yksitoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. And it is closed. Päättyy. Hylätty. Mm, edustaja Mela, saatte puheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. On hienoa kuulla aina hylätty, hylätty, hylätty. Näin demokratia toimii. Eli on todella harmillista, että tämä mietintö, jossa tarkastelin täytäntöönpanoa, niin vaikka oli komission kolmessa kertomuksessa ilmoitettu, että tulokset eivät ole odotusten mukaisia, niin ihan riippumatta tästä kohdasta yhdeksän, joka koski kauppaa ja kestävää kehitystä, niin koska kuitenkin Etelä-Amerikan maissa on epävakautta taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti, potentiaalisesti joissain näin on todellakin ollut. Ei kuitenkaan voitu äh, tätä lausuntoa hyväksyä valiokunnalle, mutta tämä ei aina nyt vaan onnistu. Tällainen toimintatapa Tämähän on kolmas mietintö alle viikossa, joka saa tällaisen kohtelun, että tämän mukaan sitten edistäisi demokratiaa ja tällä tavoin jotkut sitten yh- heinäkuussa ensi vuonna jätät sinne syötetty penkille. Kiitos ja tähän loppuukin sitten äänestysosio ja tämän päivän kokous tavataan huomenna kello yhdeksän. Hyvää iltaa.